rahasioiden valiokuntaan. Ympäristövaliokunta on tehnyt korjauksen yhteen parlamentin hyväksymään tekstiin ja säännön 231 kohdan 4 mukaisesti tämä korjaus katsotaan hyväksytyksi, ellei 24 tunnin sisällä poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä vaadi, että asiasta äänestetään. Tämä korjaus on nähtävillä parlamentin täysistunnon nettisivuilla ja se tullaan julkaisemaan myöskin tämän istunnon pöytäkirjassa.